seuraavaan esityslistakohtaan ja annankin ensimmäiseksi esittelijälle Loi Kadekille, niille, herra Kadekille anteeksi, neljäksi minuutiksi puheenvuoron. Olkaapa hyvä. Herra president. Herra puhe, rouva puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Me olemme kahden kuukauden aikana neuvotelleet tästä päätöksestä, jonka myötä viranomaiset joutuvat nyt uudistusta toteuttamaan. Se mullistaa kalastuspolitiikan säännöt. Minä olen aina tämän todennut ja toistan sen nyt täällä tänäänkin. Purkamisvelvoite on hankala täytäntöönpanno, varsinkin kun on kyse monien lajien kalastuksesta tai pienimuotoisesta kalastuksesta. Hyvänen aika, herra komission jäsen kun teidän yksikkönne tekevät lainsäädäntöehdotuksia, niin teidän täytyy miettiä, mitä vaikutuksia sillä on yhteiskuntaan, talouteen, ympäristöön. Toimenpiteet edellyttävät kalastajia purkamaan kaikki saaliit. Sinällään ihan hyvä ehdotus, että tämä tähtää valikoivuuteen myös. Sinällään hyvä alalla, mutta huomataan, että täytäntöönpano on hyvin vaikea oleva, kuten totesin. Meidän yhteinen huolemme on totta kai se, että voidaan säilyttää kannat tällä elinkelpoisella alalla, mutta meidän täytyy myös ponnistella, jotta kalastusvälineet olisivat valikoivampia kolmikata neuvottelujen myötä saatiin aikaan tulos, jonka myötä ehkä voidaan kielteisiä vaikutuksia hieman lieventää. Ensinnäkin komission täytyy joka vuosi julkaista täytäntöpanon kertomuksia, jossa arvioidaan, mitä ongelmia kalastajat ovat kohdanneet ja ehdottaa ratkaisuja. Ja jäsenvaltiot toimittavat tietoja kertomuksen valmistelua varten. Purkamisvelvoitte alkaa toteutua vasta myöhemmin ja näin kalaset saavat aikaa sopeutua siihen niin ettei tule myöskään alamittaisten kalojen rinnakkaismarkkinointi, niin, niin siinä tarvitaan tuottajajärjestöjä myös mukana pelissä. Sitä paitsi täytyy helpottaa varastointia ja myös miettiä nuorten eliöiden purkamista. Jos ajatellaan ei-toivottuja saaliita ja niitä koskevia sääntöjä, niitä, niitä sääntöjä on nyt helpotettu ja tässä täytyy myös välttää pakollinen sähköinen valvonta. Me puhumme juuri Itämeren monivuotisesta hoitosuunnitelmasta. Nyt se on erittäin tärkeä suunnitelma, kuten kaikki totesivat. Se on nimittäin ensimmäinen, joka yhteisen kansapolitiikan puitteissa laaditaan. Ja kuten Afrontekin totesi ja tekin komission sen vielä, siitä tulee malli muille hoitosuunnitelmille. Hoitosuunnitelmassa sitä paitsi olen erittäin huolestunut joitakin valtioiden asenteesta. Neuvostossa nimittäin pyrkivät menevät ohi parlamentin vaikka tuomioistuimet on antanut tuomionsa Venezuela-asiassa. Ja parlamentti oli siinä oikeassa. Ja sen ovat kuitenkin edelleen kiistävät yhteispäätösmenettelyn monimuotoisissa hoitosuunnitelmissa. Yhteinen julkilausuma Ranskasta ja Espanjasta korostaa, ja nyt lainaan tätä, että meidän täytyy noudattaa tavanomaista lainsäädäntöjärjestystä. He ovat myös sitä mieltä, että työryhmän päätökset hoitosuunnitelmiin liittyen eivät saaneet neuvostossa tukea, eikä niillä ole minkäänlaista toimintojen välistä asemaakaan. Päätelmät kuitenkin ovat tärkeässä asemassa ja ajatellaan luottamusta neuvoston ja parlamentin keskeenä. Ranska ja Espa haluavat tätä luottamusta nyt hajottaa. Kun itse nyt oleva kalastusvaliokunnan puheenjohtaja, minä tuomitsen tämän, että perussopimuksia loukataan. Siksi minä vetoan neuvoston, joka ei ole paikalla valitettavasti, että se nyt olisi riittävä viisaas ja hyvän päätöksen hyväksyisi. Minä voin mennä parlamentin oikeus puolustamaan pidemmällekin, jos neuvosto tällaista riitaa haastaa. Kiitos, hyvät kollegat. Kiitoksia. Seuraavaksi komission jäsen Vella, ja olkaa hyvä, pitäytykää kolmen minuutin ajassa. Kiitoksia, rouva puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Purkamisvelvoite on erittäin tärkeä elementti YKPn reformissa. Se estää sen, että heitettäisiin mereen näitä sivusaaliita ja sillähän on huonoja vaikutuksia ekosysteemiin ja kestävään saaliiden hyväksikäyttöön. käyttöön ehdotus, josta te tänään keskustelette ja josta te maanantaina äänestätte, on hyvin tärkeä askel ja se tuo lainsäädännöllistä selkeyttä, tuo tälle elinkeinolle myös uusia toimi, selkeämmät toimintamahdollisuudet. Haluan kiittää herra Kadekia todella voimakkaasta sitoutumisesta ja kovasta työstä kompromissien löytämiseksi. Olen iloinen, että olemme löytäneet tällaisen yhteisen sävelen, jonka kaikki ryhmät voivat hyväksyä. Kompromissiteksti kunnioittaa täysin niitä peruselementtejä, joita meidän alkuperäisessä ehdotuksessamme oli. Tarvitaan siis lakiselkeyttä, lainsäädännöllistä selkeyttä ja johdonmukaisuutta olemassa olevien lainsäädännöllisten työkalujen kanssa. Ja sitten tietysti täytyy myös taata purkamisvelvoitteen asiallinen toimeenpano. Pohjanmeri ja läntiset merialueet eh, ovat tärkeitä ja siksi me tarvitsemme lainsäädännöllisen varmuuden, jonka tämä työ nyt takaa. Olen iloinen saadessani kertoa, että näiden alueiden meren heittämissuunnitelmat ovat pitkällä ja purkamisvelvoite etenee. Member state groups are now bringing them more on board in the preparation of joint recommendations. Komission ja jäsenvaltioiden ö, interaktio on tässä ollut hyvin jouhevaa. Ja ensi vuonna, ennen ensi vuotta meillä on tarkoitus mennä tässä eteenpäin. Entä sitten, mihin asti to, toimeenpanossa on tähän mennessä päästy? Näissä voin sanoa, että olemme hyvin läheisessä kontaktissa kansallisten viranomaisten kanssa ja elinkeinonharjoittajien kanssa, jotta saamme kaikki tarvittavat instrumentit työkalupakkiimme. Meillä on myös eh, neuvoa antava eh, neuvosto, jotta purkamisvelvoitteen tarkemmat yksityiskohdat saadaan kaikille tiedon. Niin kauan kuin meillä ei ole kokooma asetusta, eh, tästä koko asetuksen puutteesta ei vielä ole kuitenkaan tullut suurempia ongelmia. Me olemme joiltakin jäsenvaltioilta pyytäneet ja saaneet selvennyksiä, mutta nämä ovat olleet pikemminkin pieniä asioita koskevia. Tarkastajat eri jäsenmaissa ovat tehneet yhteistyötä alueellisesti ja meillä on tietoa siitä, että kalastajat noudattavat näitä sääntöjä. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että me kunnioitamme suuresti tätä jäsenmaiden ja elinkeinon harjoittajien osoittamaa kunnioittavaa asennetta ja toivomme, että jatkossakin näin tulee tapahtumaan. Kiitos. Rednern und Rednerinnen der Fraktionen. Niin, ja sitten tulemme ryhmien puhujiin. Ensimmäinen puhuja EPP Gabriel Matol. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. YKPn uudistus avaa uutta suuntaa Euroopassa ja meidän täytyy nyt oppia mukautumaan uuteen tilanteeseen purkamisvelvoite kaikki salin osalta on hyvä esimerkki tästä. Joitakin sen miellyttää, joitakin ei, mutta velvoite on nyt jo totta ja se on vain hyväksyttävä. Meidän tavoitteenamme on, että saadaan kestävää kalastusta aikaan, mutta jotta siihen päästäisiin, me joudumme myös miettimään, miten toimenpiteitä hyväksytään niin, että ne myös menevät läpi asianmukaisesti. Meidän on joustavia, kun kalastajat mukautuvat uusiin oloihin. Ja siksi minä uskon, että tämä on ollut merkittävä aimo askel eteenpäin, kun parlamentti on saanut aikaan mukautumissiirtymäkauden ilman minkälaisia seuraamuksia, kunnes saadaan vuotuinen analyysi myös komissiolta tämän toiminnasta. Meillä on hyvä sopimus saatu aikaan näissä ehdotuksissa niin, että voidaan miettiä sovellettavia sääntöjä. Muutosprosessi on oikeastaan 180 astetta ja siksi tässä on pitkä taivaalla edessä ja meidän täytyy hyväksyä vielä toimenpiteitä kompromissin hengessä kaikkien taholta. Ja purkamisvelvoite, kun komissio on todennut nyt johtamassa siihen, että saadaan siirtymäaika hyvissä puitteissa. Siinä on mietitty teknisten toimien asetuksen uudistamistakin, kuten on kyse myös alueellisista hoitosuunnitelmista tässä uudessa tilanteessa. Tässä nyt on tärkeää ja nopeasti toteutettavissa, että kalastajat, tiedemiehet, hallinnonalat ja muut ryhmät keskustelivat, miten selviytyä velvoitteesta ihan käytännössä kun selkeämmin voidaan saada aikaan yhdenmukaisempaa lainsäädäntöä niiden kokemusten pohjalta, joita ensimmäisistä kuukausista on saatu täytäntöönpanossa. Me tarvitsemme hyvää kompromissihenkeä kaikilta, koska tässä olemme tämässä veneessä uuden sääntelyn taustalla meriympäristön takaamiseksi ja kalastuksen takaamiseksi, koska se on edelleen tärkeä asia työllisyydessä, taloudessa ja Euroopan tulevaisuudessa. Kiitoksia. Muchas gracias. Die nächste Rednerin ist nun für die Kiitoksia. Sitten SD-ryhmä Ulrike Rodost. Yksi minuutti, olkaa. Rouva puhemies, hyvät kollegat. Purkamisvelvoite otettiin käyttöön, jotta <clears throat> takoisin heitto voitaisiin kieltää. Sivusaalis voi olla esimerkiksi sellainen, että kiintiö puuttuu saavutettu tai vähimmäisviitekokoa ei ole saavutettu. Tämä vaikuttaa toki myös biologiseen monimuotoisuuteen. Aikaisemmin kalat heitettiin kuolleena yli laiden ja monet määräykset asetuksessa eivät ole enää johdonmukaisia ja siksi täytyy tehdä muutoksia koskien esimerkiksi vähimmäisviite kokoa ja kalastuskieltoja tietyillä alueilla. Perusasetukseen ottimme käyttöön kalenterin, eh, jotta kalastajille siirto olisi helpompi. Ja nyt se sitten toteuttaa mahdollisimman nopeasti. Kiitoksia. Seuraava puhuja edustaa ECR-ryhmää Rova Rusa Tomasic. Podržavam izmjene koje predlaže izvjestitelj jer držim kako ovakva omnibus... Kiitos puhemies bi asetuksella täytyy olla selkeä tavoite, tässä tapauksessa harmonisointi saalin purkamisvelvoitteen kanssa, jotta kalastajille ei koidu ylimääräistä taakkaa. Minä uskon, että kahden vuoden siirtymäaika on järkevä ja se mahdollistaa sen, että kalastajat voivat sopeutua tähän uuteen kalastuspolitiikkaan. Olen iloinen siitä, että on ö, tätä purkamisvelvoitteen ö, poikkeuksia voitu vahvistaa. Ja silloin, jos kalastajat, kalastus ei ole riittävän selektiivistä ja ö, sivusaaliin ö, ö, pois heittämistä ei enää voida tehdä, niin silloin hyvin monia kalastajilla olleita ongelmia ei enää ole. Minä tulen äänestämään tämän ehdotuksen puolesta. No. Kiitoksia. Ja sitten Alden puolesta rouva Nikolai. Puolitoista minuuttia. Kiitos kovasti puhemies. Purkamisvelvoitteen tavoite on kannatettava saada aikaan kestävää kalastusta, vähemmän kalakuolevuutta, kaikki nämä ovat taustalla uuden politiikan arvoina. Tämä paketti hyväksyttiin kuitenkin 2013 lopussa ja tämä tulee, tuli voima 2014, mutta edelleen olemme myöhässä sääntöjen täytäntöönpanossa. Siksi me joudumme huomenna toimittamaan äänestyksen tekstistä, jonka myötä ruvetaan harjoittamaan uutta politiikkaa asetuksen nojalla. Se, että on siirtymäaikaa purkamisvelvoitteessa takaisin, että tämä voidaan täytäntöönpanna järkevästi. Näin tämä on helpompaa saada aikaan onnistunutta politiikkaa. Mutta Euroopan parlamentti on ollut rakentavassa hengessä. Se on pyrkinyt lieventämään joitakin vaikutuksia, joita, joita on ajettu neuvotteluissa neuvoston kanssa. Me toivomme, että tämä on menestyksekäs ehdotus. Epäilyä kyllä tosin on paljon, koska ihan käytännön mielessä, kuten kollegani Alain Kadek totesi, moni jäsenvaltio ei ole kovin tyytyväinen ollut uuteen lähestymistapaan, mutta tämä on kuitenkin meidän velvollisuutemme ja valiokunnan velvollisuus edistää tätä, tukea tätä, kuten totesin, se on tärkeää tälle alalle. Kiitoksia. Seuraava puhuja edustaa GUE-ryhmää. Lieni Riada, yksi minuutti. Tämä säädös otettiin valmisteluun, koska kalasaaliita heitettiin pois ja tämä oli kestävyyden vastaista. Ongelmaan oli tartuttava pikaisesti. Yleisesti hyväksytään että kalakantoja pitää suojella, mutta myös pienkalastajia täytyy suojella, koska he taistelevat monenlaisia erilaisia sääntöjä vastaan kalastussektorilla. Olen varma siitä, että tällä säännöksellä ei ole kielteisiä vaikutuksia heihin. Olen ehdottanut muutamia tarkistuksia, jotka takaavat sen, ettei hallinnollinen taakka ole liian suuri, näille kalastajille koituva hallinnollinen taakka. Ja minä olen varma, että ja pidän hyvänä sitä, että asteittain otamme käyttöön saalien purkamisvelvoitteen. Usein kalastajia ei ajatella eikä heille anneta sopeutumisaikaa. Hyvin usein me unohdamme, mitä he oikeastaan haluavat meidän tekevän. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten rouva Engström vihreiden puolesta. Ei, hän ei olekaan paikalla, joten annan puheenvuoron EFDD-ryhmän rouva Bursille puolitoista minuuttia. Uh, thank you. Kiitos. E, yhteinen kalastuspolitiikka on politiikkaa. Sitä, se ei ole kestävää eikä puolustettavissa millään tavalla. Viime parlamentissa haluttiin uudistusta, tai niin sanottu, uudistusta, mutta katastrofi siitä syntyi nyt pyritään sitä lieventämään järjestelmällä tuolle uudelleen Titanicilla, ainakin tällainen analogia tulee mieleen. Totta kai täytyy estää pois heittämiset, koska se on kaikkien ikävimpiä puolia tässä puutteellisessa järjestelmässä, mutta purkamisvelvoite totta puheen kun on vain rajallinen ja rajoitetun, niin ei se ratkaise tätä ongelmaa. Tässä tarvitaan sitä, että me emme yhdessä hoida tätä ja estää se, että ranskalaiset ja espanjalaiset alueet imuroivat näitä kalakantoja ja veronmaksajien rahojakin. Ei tietenkin tätä ehdoteta. Entä meidän hallituksen mikä mitään tehnyt? Ei ole tehnyt mitään tälle. Mitä kalastukseen tulee, niin Brittien täytyy ymmärtää, että jälleen kerran poliittinen luokka vain tätä vetää. Ja meidän ministerimme eivät ole mitään tehnyt myöskään tämän tilanteen muuttamiseksi. Kiitoksia. Seuraavaksi sitoutumattomien edustaja Silvi Kiitoksia puhemies. Tämä purkamisvelvoite on mahdoton sopeuttaa. Se, se vaatii kalastajia varastoimaan sivusaalit aluksiin ja se on lähes mahdotonta. He joutuvat lyhentämään kalastusaikaa ja ö, sitä paitsi kysytään, mitkä sitten, mikä sitten on näiden ylimääräisten kalojen lopullinen ö, kohde, mihin ne joutuvat ja mitä taloudellista toimintaa ne edistävät. Toinen kysymys, kuka tästä purkamisesta vastaa? Kaikkein järkevin ö, ratkaisu olisi se, että uudella tavalla valikoitaisiin saalista. Meidän täytyisi ainakin antaa pienkalastajille siirtymäaika, jotta heillä olisi mahdollisuus sopeutua uuteen tilanteeseen. Heidän pitäisi voida rauhassa ja asteittain sopeutua näihin uusiin säädöksiin. Kiitoksia. Sitten Francisco Jose Miamon, olkaa Kiitoksia, hyvä Pois heittää kehittämiseen liittyvä purkamisvelvoite on merkittävä hanke. Kalastajat, kuten on todettu, joutuvat ponnistelemaan merkittävästi tästä, jotta voivat mukautua teknisesti uusiin määräyksiin. Vielä suurempi ponnistelu, se on pienimuotoisessa kalastuksessa. Tämä omnibusasetus, josta äänestämme huomenna, asettaa merkittäviä rajoituksia nykyiseen poisettamiskieltoon ja teknisiin toimenpiteisiin tiukossa neuvottelussa saimme aikaan sopimuksen, joka antaa tiettyä joustoa Mm. ajatellen purkamisvelvoitteita täysimittaisena. Tässä on huomioitava se, että kun ajatellaan aika vähän kaupalliseen käyttöön tuli pois heitettyjä saaliita. Me olemme pyrkineet saamaan alkuperäisen komission ehdotukseen muutoksia, jotka ovat tarpeen, jotta voidaan helpottaa sitä, että Euroopan kalastuslaivasto edelleen voisi noudattaa uusia vaatimuksia. Tämä tarvitsee aikaa sopeutuksen uuteen tilanteeseen. Me tiedämme varsin hyvin Galisiassa, josta minä tulen. Se on kaikki suurimpia kalastusalueita, mikä merkitys on joustolla ja asteittaisuudella tässä asetuksessa. Jos kaikki saaret pitäisi purakaa, niin ei aluksilla ole mahdollisuuksia, eikä myöskään laivastoilla, varsinkaan pienimuotoisessa kalastuksessa tulisi vaikeuksia käytännössä, joita ei voi sivuttaa. Meidän täytyy tarkkaan seurata tilannetta jatkossa ja mitä vaikutuksia tällä on ja seurauksia. Lopuksi haluaisin vielä todeta sen, että niin ikään tähän voidaan miettiä uutta muukautusta myös yhteisessä kalastuspolitiikassa. Kalistiassa tämä on vaadittu jo pitkään. Jos ajatellaan tätä suhteellista kiintiöiden tasapainoa ja vakautta periaatteena, niin se liittyy hoitosuunnitelmaan, joka sallii nimenomaan poisheittämiset ja että se edellyttää myös uusiutumista, kun ajatellaan nykyisiä mahdollisuuksia. Kiitos. Ja sitten Clara Eugenia Villera Garcia, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puhemies. Tämä säädös, joka äh, säätää purkamisvelvoitteesta, on tärkeää sanoa, että se on yksi uuden kalastuspolitiikan, yhteisen kalastuspolitiikan peruspilareista. Aivan selvää oli, että saaliiden pois heittämisestä oli luovuttava. Tästä ei kannata edes keskustella. Ja nyt tässä purkamisvelvoite Itämerellä ja pelagisten kalojen suhteen eh, ensimmäinen ensimmäistä 2015 tämä piti astua voimaan. Tämä on merkittävä normatiivinen muutos jotkut muutkin ovat täällä sen sanoneet, on hyvin tärkeä. Tämä on tärkeä ja radikaali muutos, suuri muutos. Se on vaikea panna täytäntöön kalastajien toimista. Haluaisin sanoa teille, herra komission jäsen, että minua huolestuttaa kovasti se, kuinka vähän sektori on saanut todellista informaatiota. Ainoastaan sen lobbarit Brysselissä ja sen eh, edustajat ovat saaneet jotain tietoa, mutta, mutta eh, kaiken kaikkiaan kalastussektori ei ole hyvin selvillä tässä. Kiitoksia. Danke sehr. Der nächste Redner ist... Kiitoksia. Sitten James Nicholson, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puhemies. Kalastuselinkeino on monien haasteiden edessä, kuten muutkin ruoka- ja maatalousalan sektorit. Tässä täytyisi siis saada aikaan vähemmällä enemmän. Tarvitsemme kestävämpää kalastuselinkeinoa, joka myös suojelisi kalakantoja mutta Eurooppa ei voi tehdä kaikkea. Kuten monet muutkin puheet ovat sanoneet, niin joulukuussa 2013 YKPn reformin yhteydessä kalastajia velvoitettiin purkamaan saaliit maissa eikä, ja lopettamaan saaliiden pois heittäminen. Tämä on hyvin tarpeellinen, mutta haasteellinen kehitysaskel joten pitkän tähtäimen näkymät tälle elinkeinolle ovat melko hyviä ja olen tyytyväinen siitä, että parlamentti tuo mukaan tähän joustavuutta alkuperäisten ehdotuksiin nähden esimerkiksi se, että yli 50 kilon saaliista säilytetään tiedot ja, ja pienempiä aluksia koskevat myös. Kiitoksia paljon. Kiitoksia. Sitten Hudson, yksi minuutti. Uh, uh, Kiitos puhemies komission. Sen ei pidä unohtaa, että yhteinen kalastuspolitiikka on oikein tärkeimpiä syitä pois heittämiselle, kun se on niin joustamaton ollut aikaisemmin. Jokainen haluaa nyt tämän pois heittämisen lopettaa, varsin kalastajat itse. Eivät halua vain, että tyrkytetään tätä että asetusten nojalla. Minä uskon, että purkamisvelvoite onnistuu vain, jos sitä täytäntöön pannaan alueellisesti ja kalakantakohtaisesti. Tämä kompromissi on kyllä hyväksyttävissä, ei mikään täydellinen kompromissi, mutta on hyvin vaikea täytäntöönpanna sitä, varsinkin kun on sekakalastuksesta kyse, varsinkin Skotlannissa tietyissä kannoissa, kuten muuallakin. Siksi on hyvä, että siellä on mahdollisuus aika mukautua tilanteeseen, mutta tässä tarvitaan tukeakin muille keinoille ei toivottujen saaliina vähentämiseksi. Tarvitaan joustoa myös kiintien nostamiseksi, ettei ala kokonaan joudu halvantuneiksi. Ja totta kai viimeisenä tavoitteena on kuitenkin, että kuolevuus vähenee, ei vain tuoda tätä ongelmaa maille. Uh, Kiitoksia. Seuraavaksi Marko Affronti, yksi minuutti. Grazie, Presidente. Kiitoksia, puhemies. Purkamisvelvoite on tärkeä askel eteenpäin yhteisessä kannatuspolitiikan tavoitteena on vähittäin päästä eroon poisheittämisestä. Tämä alue on myllerryksessä ja siksi asetusehdotuskeskustelu on ollut vilkasta ja monimutkaistakin. Mutta loppujen lopuksi kuitenkin saatiin tuloksia, vaikka jotakin tilaisuuksia menetettiinkin. Tämä on johtanut suuriin odotuksiin myös itse alalla ja voi olla, että ei päästä toivotuihin tuloksiin kalastuksen täytyy aina perustua tieteellisiin lausuntoihin, jotka ovat täydellisiä. Siksi on järkevää saada asetuksen myös poikkeuksia, jotta pienimuotoinen kalastus, 80 prosenttia kaikesta, kun on alle, alle 50 kilon saalista, on tämän ulkopuolella. Olen tietoinen, että kalastajat, varsinkin perinteisessä kalastuksessa, vaikeuksiin. Ehkä tarvittaisiin vielä enemmän aikana, mutta täsmällinen tavoite on nimenomaan päästä kokonaan eroon pois heittämisestä. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Sarau Santos. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos. Mielestäni on erittäin tärkeää, että tämän asetuksen kautta pystytään siirtymään vanhasta politiikasta uuteen yhteiseen kalastuspolitiikkaan kestävästä näkökulmasta. Takaisin heitot ovat toki erittäin tärkeitä, puhutaan kalakantojen hallinnosta ja on tärkeää, että on uusi poliittinen poliittinen näkökulma, mutta tällä on kuitenkin vaikutuksia, joita täytyy myös seurata. Portugalissa kalastetaan hyvin monia lajeja ja jos yksi kiintiö on täytetty, niin sen jälkeen ei voi kalastaa enää lainkaan, esimerkiksi miekkakala. Jos nyt tässä sivusaalina tulee jotakin muita kaloja, niin sitten tätä varsinaista kalalajia ei voida kalastaa enää lainkaan, ja tämä täytyy ottaa huomioon. Ja sitten viimeinen puhuja ennen Catch the Eye-kierrosta, Curling, yksi minuutti. President. Kiitos puhemies. Olen iloinen, että vihdoinkin voin tukea tätä mietintöä. Kiitos herra Kadekille hänen uurastuksestaan. Tiedän, että se oli vaikeaa. Valittelen kuitenkin, että tämä viivästyi se olisi varmasti ollut hyvä, jos tämä asetus olisi ollut voimassa tämän vuoden alusta lukien. Ehkä tämä nyt ei saanut ihan kaikkien parasta alkua tässä omnibusasetuksessa kaiken kaikkiaan. Minä todella toivon, että kalastajat eivät menetä luottamustaan parlamentin kantaan liittyen pois heittämiseen ylipäätään tämän takia. Minä uskon, että tämä nyt on tällainen yksi tapa nopeasti korjata nykyistä lainsäädäntöä ja komissio toivottavasti kokonaan miettii teknisiä äh, hankkeita, mutta hyvä, että tämäkin nyt saatiin kuntoon pikaisesti. Mitä tulee YKPn uudistukseen, jossa olin mukana viime parlamentissa, niin poisheittämiskielto oli yksi tärkeimpiä saavutuksia, joita kansalaiset kiittivät ja joista puhuivatkin minulle. Eli minä kyllä takaisin, että me emme menetä tavoitetasoa YKPssä, että kaikki onnistuisi. Tankisia. Kiitoksia ja sitten pääsemmekin tähän Catch the Eye-kierrokselle. Ensimmäinen puhuja on Jaroslav Vaensa. Olkaa hyvä, yksi minuutti. Dziękuję pani przewodnicząca. Szanowni państwo, eliminowanie odrzutów to... Kiitos, rouva puhemies, hyvät naiset ja herrat Tämä on erittäin tärkeä askel yhteisessä kalastuspolitiikassa. 23 prosenttia on takaisin heittoa ja meidän tulisi taistella tätä vastaan. Siksi myös kaikki kalalajat täytyy ottaa huomioon, olivat ne sitten kaupallisia tai ei. No sitten vähimmäisviite kokoon tai kiintiön puuttumiseen, sillä ei ole vaikutusta siihen, kalastetaanko kala vai ei. Tarvitsen parempaa hallintoa, kalakannat täytyy käyttää hyvin ja tämä hukkaan heitto täytyy pienentää tuon esittelijä. Sitten seuraava Toro Fronsulitsa, yksi minuutti. Sorry, uh, it seems... Anteeksi, vaikuttaa siltä, että tässä on tapahtunut virhe. Eh, minä tässä pyytänyt purkamisen liittyen puheenvuoroa. Thank you. I'll give the floor to Mr. Richard Corbett, who asked for the floor for this catch the eye. No? All right. So I'll skip him from the list. Uh, and the next one is uh, Mr. Notis Marias. Sitten herra Marias. Η υποχρέωση εκφόρτωσης αποτελεί θεμελιώδη αλλαγή. Kiitos. Purkamisvelvoitto on merkittävä muutos kalastuksessa 2011 on nyt myllertämässä politiikkaamme ja vaikuttaa kalastukseen merillämme. Tavoitteena on kuitenkin ympäristön suojelu ja kalakantojen suojelu niitäkin on tuettava jatkossa niin, että ala pystyisi toteutumaan kestävältä pohjalta. Varsinkin ajatellaan myös pienimuotoista kalastusta, koska tämä ehkä edistää myös perinteisten kalastuksen mahdollisuuksia. Eli tilannetta on tervehdytettävä on kuitenkin muistettava, että kulut ovat lisääntyneet, tässä tarvitaan enemmän siirtymäaikaa, jotta voidaan mukautua tilanteeseen uusin kalastusvälinein, rahoitusmahdollisuuksiin. Uudet puitteet nimittäin edellyttävät myös uusia sijoituksia. All right, now... Selvä. Seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Tomasille vaihdatte herra Santosin kanssa. Nyt on siis teidän vuoronne. Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoillani tulin äänestyksestä budjettivaliokunnasta. Hyvät kollegat, hyvä puheenjohtaja. Eh, tämä uusi yhteinen kalastuspolitiikka, se uudistaminen, se pitää saada vastaamaan todellisuutta. Ja valitettavasti äh, todellisuus ei ole sitä, että olisi nollatason poisheitot, vaan meillä on sellaisia, sellainen tilanne, että emme aina pysty äh, saman ratkaisuja näihin ongelmiin ja kalastusmenetelmiin, jotta voisimme välttää tätä kuolleisuutta ja tätä turhaa poisheittoa. Ja se, että nyt halutaan muuttaa tätä asetusta, tänä päivänä meidän pitäisi saada aikaiseksi kunnollinen arvio näistä vaatimuksista ja katsoa, että miten tämä vaikuttaa kalastajien jokapäiväisen elämään ja myöskin eh, kalastusyritykseen. Kiitoksia. Nyt sitten edustaja Ivan Jakovčić saa puheenvuoron. Poštovani gospodine povjereniče. Puhemies, hyvät kollegat. Tunnen monia kalastajia, he ovat ystäviäni, ja Porecin kaupungista oleva kalastaja on vanha lapsuuden ystäväni, ja hän sanoi aina, että ennen Kalastajat olivat skeptisiä, eivät luottaneet lainsäätäjiin. Minä haluaisin nyt olla pieni kalastaja ja tuoda esiin näitä epäilyksiä. En tiedä, mihin tämä kaikki päättyy. Haluaisin ajatella, että purkamisvelvoite todella saa kalastuksen kestävälle tasolle, mutta en ole ihan varma, että näin todella tulee käymään. Haluan viitata siihen, että tarvitaan joustavuutta ja siirtymäkausi. Tämä ehkä vastaisi huolenaiheisiin. Tätä kautta pienet kalastajat selviäisivät paremmin sen jälkeen, kun tämä uusi direktiivi astuu voimaan. Kiitoksia edustaja Ferreira. Yksi minuutti niin ikään. Eh, Kiitoksia puhemies Ähm, mer- kalojen purkaminen mereen ilman, että ne jäisivät eloon, ei ole kestävää toimintaa. Tätä ei voida hyväksyä ja erothan tälle ovat täysin erilaiset, ovat täysin, koska ei ole olemassa mitään sellaisia, tai ei ole sellaisia toimenpiteitä, jotka, joita voitaisiin kestävällä tavalla kehittää. Ja tärkeää on se, että me ymmärrämme, että tilanne on hyvin erilainen eri paikoissa. Meidän täytyy ymmärtää se, että näiden tämän asetuksen täytäntöönpano aiheuttaa tiettyjä asioita. On esimerkiksi erilaisia kalastusmuotoja, esimerkiksi teollinen kalastus, kalastuskäsine ja niin poispäin. Ja tässä nyt on kysymyksiä esitetty, joihin ei ole saatu vastauksia. Me kalastus delegaatiossa havaitsemme tämän, miten, kuka maksaa sen, että näitä sitten näitä kaloja siirretään myöskin eteenpäin. Tässä on hyvin paljon kysymyksiä tähän sektoriin liittyen. Ja me olemme tehneet muutosehdotuksia, jotta voisimme vastata tähän. Enemmistö blokerasi tämän, mutta kysymyksiä esitetään sektorilta käsin edelleen. Kiitoksia viimeinen puhuja. Tässä menettelyssä puhuja listaa on edustaja Schultes. E, e, e, Kiitoksia puhemies. Kyseessä on sellaiset säännöt, joiden tarkoituksena on saada tai noudattaa talous ja ympäristövaatimuksia, äh, mutta tämä ei ole niin helppoa kuin mitä komissio ehkä kuvittelee. Joskus meillä on sellainen kuvitelma, että nämä säännöt ovat hyvin kaukana todellisuudesta. Ja pohdin vain sitä, että kuinka ne voidaan käytännössä toteuttaa. Kun ajatellaan, mitä eh, tämä, nämä säännöt itse asiassa tuottavat, ne tuottavat paljon eh, työttömyyttä. Olette puhunut, puhuneet valvonnasta, mutta pitää puhua kalastajista, pitää analysoida heidän tilannettaan tarkemmin ja pitää kerätä tietoja siitä, miten tämä vaikuttaa kalastajien tilanteeseen. Ja meidän pitää katsoa, että kalastus on kestävää. Tätä pitää pohtia vielä. Paljon kiitoksia. Ja nyt komission ja sen Vella saa puheenvuoron vielä tässä lopuksi. Kaksi minuuttia, mikäli mahdollista. Thank you, Madam President, and Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää kaikkia tästä hyvin mielenkiintoisesta keskustelusta. Useat teistä on painottanut taas useita haasteita, joita meillä on tämän uudistuksen täytäntöönpanossa. Meillä on kaikilla yhteinen etu ja tarkoituksena on vahvistaa ja tehdä kalastuksesta kestävä teollisuuden ala. Joten meidän täytyy ottaa haasteet vastaan ja yhdessä täytyy vahvistaa tärkeä kalastussektoriamme. Kuten tässä mainittiin, siirtymä on tässä nyt, että tämä purkamisvelvoite muuttuisi, mutta tarkoituksena on vähentää ja eliminoida sivusaalis mahdollisimman hyvin. Ja yksi tapa tehdä tämä on se, että, että tämä tapahtuu selektiivisemmin ja purkamisvelvoite myöskin edistää tätä kyseistä ajatusta. Meidän täytyy myöskin pitää mielessämme, että kun pyrimme suojelemaan teollisuutta, me teemme tämän hyvässä harkinnassa ja myöskin ajatuksen, ajatuksenamme on tässä vahvistaa kalastajien tilannetta kestävällä tasolla. Monet ovat maininneet tässä myöskin joustavuuden, ja tämä pätee esimerkiksi kiintiöihin, joiden tarkoituksena on myöskin ottaa sivusaalis huomioon. Niin monet myöskin mainitsivat, että omnibus konti on tilapäistä ja myöskin valvontasääntelyä tullaan tarkistamaan uudestaan. Me emme myöskään jätä kalastajia yksin. Haluaisin muistuttaa, että IMFF tarjoaa kalastajille myöskin alli komiteaan esimerkiksi auttamalla heitä paikan päällä ja myöskin laivoissa. Herra Kadek palasi edellisen keskustelun ja mainitsi tämän juridisen asiaan neuvoston ja parlamentin välillä. En tiedä, pitäisikö minunkin nyt palata tähän, mutta haluaisin kuitenkin kommentoida, että tämä oli yksi keskustelun aiheesta neuvostossa, mutta olen iloinen siitä, että neuvosto hyväksyi täyden yleisen lähestymistavan eikä poistanut niitä kohtia, jotka liittyvät oikeusperustaan. Ja komissio on täysin sitoutunut toimijoiden välisen task päätelmiin ja Arvoisa puhemies, niin kuin tässä mainitsin, kaikki toimijat ottavat vakavasti vastuunsa ja yhteistyö toimii hyvin, joten ta- takaan, että kaikkia, kaikkia asioita tässä voidaan ottaa esille. Kiitoksia. Kiitoksia komissi- arvoisa komission jäsen ja nyt vielä eh, edustaja Kadek saa puheenvuoron esittelijän ominaisuudessa. Kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät eh, kollegat, kiitoksia tästä oikein laadukkaasta keskustelusta. Haluan kiittää erityisesti niitä, jotka ovat olleet mukana tässä eh, laatimassa tätä tekstiä. Varjoesittelijät, Euroopan komission edustajat, sihteeristön edustajat ja Latvian puheenjohtaja kauden tiimi. Kiitoksia. Kiitoksia myöskin avustajille. Tämä purkamisvelvoite eh, tarkoittaa sitä, että kaikkien pitää olla sen takana. Ja tähän liittyy yhteinen kalastuspolitiikka ja meidän toimielintemme uskottavuus. Ja toivon, että komission jäsenvaltioiden, parlamentin ja ammattilaisten ja tieteen edustajien yhteistyö äh, edistää sitä, että tämä purkamisvelvoite saadaan pois, Ja tämähän auttaa meitä säästämään resursseja. Ja tämä tietysti on mm, vaikea hanke varmasti mutta kuitenkin valikoivuus on oikea vastaus tähän ongelmaan. Kiitos. Paljon kiitoksia, kollega Kadek. Keskustelu on näin ollen päättynyt. Äänestys toimitetaan huomenna.